Siinä mietinnössä sanotaan, että tulisi olla riippumattomien asiantuntijoiden paneeli, jotta voitaisiin tarkastella toimeenpanon laatua, kun puhutaan Euroopan unionin perusarvoista. Ja mielestäni ei ole hyvä, että me jäämme jälkeen tästä yhteisestä kannasta. Meidän tarkistuksemme 158 ottaa juuri tämän huomioon ja ALDE on tehnyt myös tarkistuksen 88, joka on samansuuntainen ja mielestäni pitäisi olla varaa kompromisseille perustuen siihen, mitä me olemme sopineet tästä aikaisemmin. Sitten lyhyesti niin tämä on vaikea nimi. Rubia on nyt helpompi, no älkää ottako tätä henkilökohtaisesti, niin mitä määrärahojen hallintaan tulee, jos tämä väline astuu voimaan, niin kuin esimerkiksi nyt Unkarissa olemme nähneet Fides, kun puhutaan määrärahojen hallinnasta, käyttää tätä poliittisen, poliittisena vaikutusvälineenä. Eli täytyy olla mahdollista muuttaa hallintoa paikalliselta taholta, siis jäsenvaltiolta komissiolle. Tätä voitaisiin käyttää, että paikalliset kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset voisivat sanoa, että tämän vietäisiin sitten heidän EU-rahoitus. Ei tässä haluta rangaista kansalaisjärjestöjä, mm, yrityksiä, joilla on hyviä ajatuksia, vaan ne otetaan pois hallitukselta, joka ei arvosta kunnioita perusarvoja. Eli tässä voidaan välttää se, että tätä käytetään poliittisena välineenä Euroopan unionin vastaan. Toki me tuemme sitä, mitä ALDE sanoi ja SD sanoi, että verotuksen täytyisi olla elementti tässä oikeusvaltioperiaate- ja arvokeskustelussa. Meillä oli juuri Cum Ex-skandaali, jossa nähtiin se, että jotkut verotus toimenpiteet ovat todellakin syvälle juurtuneita ja johtuvat juuri mm, myös siitä, että ei kunnioiteta oikeusvaltioperiaatetta. Kiitän tehdystä työstä ja odotan varjoesittelijäkokousta ja toivon, että edistymme siellä. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi herra Ali. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät esittelijät. Euroopan unionin on saattava tehokkaasti tuloksia aikaa prioriteettinsa mukaan. Se on erittäin tärkeää tällä hetkellä, kun olemme lähestymässä uuden MFFn alkua 2021-2027, niin kuin täällä on todettu kaikkein tärkeää tärkein edellytys liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen. Haluaisin jälleen kerran todeta, että olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen. Siinä esitellään sääntelykehys sillä, että menestyksekkäästi voidaan rahoittaa EUn budjettia, mutta sinne korostetaan myös, kuinka tärkeää on suojella EUn talousarviota jokaisessa toiminnan vaiheessa. Tekstiin on tehty tarkistuksia, että tuemme sitä, että oikeusvaltiot, periaatteet, perusoikeudet ja perusmääritelmät linkitetään toisiinsa. Emme halua, emme halua lisäyksiä näihin toimiin. Oikeusvaltioiden periaatteiden puutteiden osalta silloin kun kyseessä on EUn taloudellisten etujen suoja. Tarvitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin mekanismi, joka on mahdollisimman selkeä ja väline, jolla varmistetaan lopullisten edunsaajien suoja. Komissio on äh, esitellyt ajatuksia tästä ja järjestänyt äh, vuoro, jäsenelty vuoropuhelu tästä olisi oikein hyödyllinen. Uskomme, että olisi läheltä seurattava sääntelyohjeita. Tässä on kyseessä aina vain EU-budjetti. Meidän on keskityttävä kaiken tärkeimpiin. Nämä seikat on otettava mukaan uuteen MFFään ja se edellyttää jatkavaa rakentavaa työtä. Thank you. The only shadow I... Kiitos. Ainoa varjoesittelijä, joka on vielä jäljellä, haluaa, haluaako hän vielä käyttää puheenvuoroa vai sanoiko herra Kiikolle jo kaiken? No hyvä. Thank you. Uh, we can now move to other members then, the first one... Sitten muut jäsenet. Ensiksi herra Deutsch. Eh, elnök úr, kedves kollégák! Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. En joudu käyttämään pitkää puheenvuoroa. Tämä on tietysti hyvin tärkeä aihe. Esittelijät ovat tehneet hyvää työtä. Hyvät kollegat, Ensiksi peruskysymykset. Täs, tällä ehdotuksella luodaan menettely, joka ei ole tasapainoinen, sillä vältetään artikla 7, mikä on vakava ongelma kolmanneksi. Tämä perustuu väärinkäsitykseen, jonka mukaan oikeusvaltioperiaatteen puutteet voitaisiin jäsenvaltioiden tasolla tutkia vertaamalla eri jäsenvaltioita. Ja loppujen lopuksi tällä koko prosessilla ei ole minkäänlaista oikeusperustaa. Joten minun henkilökohtainen mielipiteeni näiden, tämä ei ole pelkästään henkilökohtainen mielipiteeni, vaan tämä tulee, äh, nämä argumentit tulevat neuvoston oikeudellisen yksikön lausunnosta. Neuvoston oikeudellinen yksikkö on sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole tasapainoinen ja että se, sillä kierretään artiklaa 7, eli tässä on oikeudellisia ongelmia. Kolmanneksi äh, tällä ei ole oikeudellista perustaa. Minun mielestäni nämä ongelmat ovat liian suuria, jotta voisimme jättää huomiota tämän Euroopan unionin neuvoston oikeudellisen yksikön mielipiteen. Jos me emme noudata näitä oikeudellisia standardeja, vaikka, vaikka esittelijät ovatkin osoittaneet hyvää tahtoa, mutta näiden ongelmien takia emme voi edetä. No, minun mielipiteeni ei ole välttämättä enemmistön mielipite, mutta 30 vuotta olen jo ollut oikeusvaltojen puolustaja. Ja minun mielestäni oikeusvaltiota voidaan, perust, pe, oikeusvaltiota voidaan puolustaa pelkästään oikeusvalti, oikeusvaltion välinein. Ei ole minkäänlaista minimi, oikeusvaltion minimitasoa, eikä nämä, eivätkä nämä tarkistukset puutu näihin perustavanlaatuisiin ongelmiin. Ja ei mielestäni tällaisilla kriteereillä voidaan voida äh, aloittaa tätä oikeusvaltion mekanismin käyttöä. Kyllä kun on kyse talousarvion suojelusta ja sitä paitsi tässä on kyse todistustaakan kääntämisestä, kyse on poliittisesta syytöksestä eikä juridisesta syytöksestä, eli jäsenvaltioiden pitää sitten puolustautua, ja itse asiassa todistustaakka pitäisi kääntää kyllä pitäisi sitten pystyä todistamaan nämä syytökset. Ja sitten tämä tehtäisiin vertaamalla oikeusvaltioperiaatteen toteutumista yhdestä jäsenvaltiossa toiseen. Olen kuitenkin melko optimistinen, että saamme enemmän neuvottelut päätöksen, mutta jos emme näihin perustavanlaatuisiin ongelmiin löydä ratkaisua, niin en usko, että voimme edetä. Thank you. Next, uh, Mr. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Albrecht. Äh, äh, Kiitoksia. Toisena MFF-esittelijänä on sanottava, että esittelijöinä olemme yhtä mieltä tästä välineestä osana MFF-pakettia. Haluaisin korostaa juuri tätä. Tämä on yksi osa MFF-pakettia. Tämä ei ole mikään itsenäinen oikeudellinen väline, joka koskee jotain eri asiaa, vaan tämä on, menee yhdessä muun MFF-paketin kanssa. Meidän olisi näin ollen hyvin selkeästi esitetään, kun, esi- kun valmistellaan mitä tahansa EU-välineitä, niin niitä käytetään kaikissa 27 valtiossa. Emme voi luoda välinettä, joka väliaikaisesti olisi voimassa vain Unkarissa, Puolassa tai Romaneessa, vaan jos meillä on väline, niin sen pitää olla voimassa kaikille. Missä tahansa voi tapahtua oikeusvaltioperiaatteen rikkomista. Kollega tässä puhui tästä asiasta. Tietenkin tilanne on siinä mielessä erilainen, että meillä on perussopimuksen artikla 7, joka edellyttää toimia silloin, kun oikeusvaltioperiaatetta rikotaan. Tiedämme, kuinka tämä toimii ja tiedämme, että yksimielisyyden myötä mihinkään konkreettisiin ratkaisuun sitä kautta ei päästä. Tämä on aika selvä asia. Toinen ehdotus on oikeudellinen väline, joiden pitäisi olla riittäviä, niin että nopeasti tuomioistuin reagoisi. Tämä on erittäin vahva väline ja sitä pitäisi nope- nopeasti ja selkeästi käyttää. Olen yhtä mieltä siitä, että oikeudelliset ongelmat olisi ratkaistettava oikeudellisia välineillä, mutta ei tämä valitettavasti kovin nopeasti toimi. Kolmas mahdollisuus näin ollen on reagoida, jos, ja tässä on linkki MFFn, siis reagoida selkeästi, mikäli Euroopan julkisten varojen käyttäminen vaarantuu. Tämä on se yhteys MFFn. Mikäli EU-varat ovat vaarassa, voidaan reagoida käyttämällä budjettia. Mikäli ei, EU-budjettia budjettia käytetään mihin tahansa ja tämä pitäisi välttää. Ei EUn budjettia voida käyttää kaiken maailman yleisten asioiden rikkomisen seuraamuksena. Eihän se ole budjetti, jolla voidaan reagoida mihin tahansa. Joissakin maissa e- EUn budjetti on tärkeä, toisissa se ei ole niin merkittävä. Koska budjettien osuudet ovat mahdollisesti hyvin vähäiset joissakin maissa. Tämä on tärkeämpää edunsaajille kuin nettomaksajille esimerkiksi. Se on selvää. Meidän ei pitäisi välttää tätä yhteyttä budjettiin ja EUn julkisten varojen käyttöön. Tästä syystä minä ehdottomasti vastustan sitä, että tätä laajennettaisiin kattamaan kaikki mahdollinen, koska sitten ei ole mitään syytä asettaa sitä tähän MFF-pakettiin. Tässä on kyse välineistä, jolla reagoidaan mihin tahansa. Kyllä meidän pitäisi määritellä erittäin tarkkaan, mihin tätä välinettä käytetään. Jos sitä käytetään mihin tahansa, niin se ei tule menemään neuvostossa läpi. Koska neuvosto tulee reagoimaan niin, että eihän tässä ole esimerkiksi oikeus perustaa. Julkisten varojen väärinkäyttö on selkeä vaara ja tätä olisi syytä käyttää esittelijänä. Me tuemme tätä välinettä. Sitä pitäisi käyttää mutta hyvin määrittellyllä tavalla ja operatiivisella tavalla niin, että se olisi mahdollisimman tekninen sen pitäisi olla tekninen reaktio, eikä mikään julkinen keskustelu. Jos tämä aloitetaan, niin osa parlamentista vastustaa, osa tukee. Jos puhutaan sääntöjen rikkomisesta, niin se ei ole mikään poliittinen mielipide jos rikotaan sääntöjä, sitten rikotaan sääntöjä ja silloin tarvitaan mahdollisimman tekniset ja objektiiviset seuraamukset niin, että se on kaikille selvä. Jos avaamme oven sille, että tätä voidaan jotenkin lähteä poliittisesti tulkitsemaan, niin peli on menetetty. Sitten käydään loputtomia poliittisia keskusteluja ilman mitään tuloksia. Meidän pitäisi olla hyvin selkeitä tämän välineen kautta. Sitä tarvitaan, erityisesti silloin, kun on julkiset varat vaarassa. Uh, thank you, Jan, for that. Uh, Kiitos Jan tästä kommentista. Kollega Komission budjettipääosastosta osastolta on myös paikalla herra Whitebrook. Ehkä hän haluaisi käyttää vielä puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, sillä en halua käyttää liikaa aikaanne. Tästä asiantuntijapaneelista haluaisin sanoa vielä toistaa varapuheenjohtaja Timmermansin kannan Tästä keskusteltiin jo tässä, tai tätä käsiteltiin jo tässä raportissa. Meillä ei ole vaikeuksia puhua näistä asiantuntijatahoista ja tai käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta me kyllä vastustaisimme riippumatonta asiantuntijapaneelia ja se taas sitten hämärtäisi sitä, kuka on vastuussa tästä asetuksesta. Komissiohan raportoi teille ja te päätätte, onko komissio tehnyt oikein, joten tämä institutionaalinen rakenne hämärtyisi, jos otettaisiin käyttöön riippumaton asiantuntijapaneeli. Kyllähän me käytämme asiantuntijoiden osaamista tässä prosessissa joka tapauksessa, kun me teemme päätöksemme. Sitten soveltamisalan laajentaminen, todellakin tämä on todellinen ongelma ja voin taata, että kyllä neuvostossa on, tästä tulisi ongelma, jos soveltamisalaa laajennettaisiin. Tämä nimittäin heikentäisi oikeusperustaa ja vahvistaisi sitä riskiä, että päällekkäisyyksiä artiklan 7 kanssa tulisi. Ja me olemme ehdotuksella pystyneet välttämään juuri tämän päällekkäisyyden artiklan 7 kanssa. Meillä on nimittäin tässä ehdotuksessa eri toimet ja eri prosessi kuin artiklassa 7. Lopuksi todistustaakka. No, olemme samaa mieltä siitä, että tässä on todistustaakka olemassa, että pitäisi siis todistaa, että tällä on yhteyksiä talousarvioon ja siihen, sen vaikuttamiseen. Kiitos tästä komission mielipiteestä. Ehkä voisimme nyt vielä eh, yhteisesittelijöille antaa puheenvuoron lopuksi. Aider. Kiitoksia puheenjohtaja. Emme aloita tässä mitään keskustelua. En usko, että meillä on siihen aikaakaan enää. Mutta kaksi kommenttia halusin esittää. Ensinnäkin asetuksen tavoitteista. Ymmärrän kyllä sen, mitä täällä jotkut sanoivat, erityisesti eh, edustaja Olbricht, olen yhtä mieltä siitä, että tämä menee nyt aivan käsi kädessä MFFn kanssa, mutta siitä pitäisikö asetuksen soveltamisalaa laajentaa vai ei? Minun mielestäni voidaan ja sitä pitääkin laajentaa silloin, ja nyt tästä seuraa tärkeleen lause silloin siis, kun tämä, äh, tämä äh, laajentaminen Euroopan arvoihin on seikka, joka tuottaa vahinkoa talousarviolle, tai toisinpäin, miksi oikeusvaltioperiaate on tässä mukana, mutta eivät nämä muut sääntöjen rikkomiset. Aivan kuten Ginkol sanoi, Euroopan unionin arvot, e, ei, ei, ei, ei nämä sääntö, eihän näitä voida laittaa järjestyksen. Ymmärrän, että tätä välinettä voida käyttää kaikkeen, mutta kyllä sitä pitäisi käyttää niissä tapauksissa, joissa sääntöjen rikkomiset rikkominen aiheuttaa vahinkoa talousarvioon. Ja tämä on se mm, kultainen keskite. Ei vain oikeusvaltioperiaatetta eikä kaikkea mahdollista, vaan ne asiat, jotka vaikuttavat talousarvioon. Tämä on se yhtenäinen yhteneväisyyskohta. Sitten ehdotuksen laillisuudesta. Tietenkin tämä on täysin laillinen ja asiallinen, eikä neuvostokaan sitä kyseenalaista. Neuvosto on vain kyse- esittänyt kysymyksiä koskien joitakin osia, mutta ei meidän pidä niihin nyt mennä tässä. Sitten olemmeko tässä nyt kampaamassa artikla 7 valtuudet? No emme missään tapauksessa. Siihen liittyy yksi menettely. Ehkä tavoite on sama, mutta toiminta on aivan eri. Artikla 7 menee ihan toista tietä ja sillä pystytään jäsenvaltioiden oikeuksia, äänioikeutta Nythän me päinvastoin olemme täällä suojelemassa talousarviota huonolta hallinnolta, joka johtuu Euroopan unionin arvojen rikkomisesta. Kyllä tässä valtuudet on ihan selkeästi määritelty ja rajattu. Sitten viimeinen kommentti. Ymmärrän, että kun meillä on nämä tarkistukset ja jos pääsemme, pääsemme sopimukseen, voimme vaikuttaa enemmän tai vähemmän neuvotteluja neuvoston kanssa, mutta parlamentin on lyöntävä oma kantansa lukkoon omien kriteereiden ja prioriteettien pohjalta. Neuvostolla on omansa, kukin lyö omat kantansa lukkoon, niin sitten neuvotellaan. Euroopan parlamentin ei kannata tehdä niin, että jos täällä jo ajatellaan, että ei neuvosto kuitenkaan hyväksy sitä tai tätä, ja siksi emme ota mukaan sellaisia asioita, jotka parlamentilla ovat olleet hyvin tärkeitä. Hiljattain tässä juuri hyväksyttiin Intveltin toinen mietintö tästä aiheesta. Ja tähän liittyy myös veropetokset ja veron välttäminen. Meillä on kolme erityisvaliokuntaa, jossa näistä asioista on puhuttu. Olisi erittäin typerää, mikäli Euroopan parlamentti ei käyttäisi tätä mahdollisuutta niin, että nämä asiat saataisiin taas äh, pöydälle käsittelyyn. Ja haluan vielä toistaa, että on siis tärkeää, että kaikki nämä jotenkin liittyvät ta- talousarvioon. Tämä on se lause, joka suojaa meidät kaikilta muilta ehdotuksilta. Siinä kaikki. Thank you. And the uh, last speaker is the other co-rapporteur, Petri. Thanks, Derek. Um, well. Kiitos. Kiitokset kaikista kommenteista. Olen kuunnellut todella tarkasti. Ja nyt vaikuttaa siltä, että me keskitymme tässä kahteen vaikeaan asiaan, eli kuinka paljon pitäisi laajentaa tätä alaa. Kaikki, jotka nyt ovat paikalla, pohtikaa seuraavaa. Jos kompromississa nyt ehdotetaan, eli siis kompromississa kaksi, mitä määritelmään tulee. Eli artikla 2 komission ehdotuksessa me sanomme, että ensinnäkin oikeus valtioperiaatetta tarkastellaan niin, että siinä otetaan mukaan Euroopan unionin arvot artiklan 2 ja Kopenhaminan kriteerin mukaisesti. Tässä on tämä oikeellisuusperiaate, niin kuin komissio sanoi, että puhutaan avoimesta, demokraattisesta, pluraalisesta prosessista, oikeusvarmuudesta. Ja tässä pitäisi myös suojata tuomioistumia ja myös perusoikeuksia ja samoin myös vallan joko tasa-arvolain edessä. Eli tämä on toimi viranomaisten taholta, joka vaikuttaa, niin kuin komissio on sanonut, vaikuttaa siis arvoihin, jotka koskevat ihmisoikeutta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisarvon kunnioitusta. Kunnioitus. Tässä otetaan myös vähemmistöt huomioon, arvot, jotka ovat yhteisiä jäsenvaltioille yhteiskunnassa, jossa pluralismi syrjinnän vastaisuus, solidaarisuus, oikeus ja tasa-arvo ja miesten välillä otetaan huomioon. Tätä me siis ehdotamme tässä kompromissiesityksessä. Tämä on todellakin kriittinen osa lainsäädäntöä. Teoreettisesti kyllä meidän parlamenttina ei pitäisi käyttää lähtökohtia tarvitaan sitä, että spekuloidaan, mitä komissio tai neuvosto sanoo. Mutta meidän täytyy sitten tehdä oma työmme. Mutta jos me toimimme täällä parlamenttina, ja jos tämä on kriittinen lainsäädäntökysymys, niin meidän täytyy saada se läpi. Ja me kaikki tiedämme ja näinhän me kaikki haluamme tehdä ennen vuotta 2019, ennen seuraavaa parlamenttia, ennen kaikkea ennen seuraavaa komissiota. Joten jos me jo määritelmässä laajennamme näitä, tätä arvopuolta, niin me emme tässä ehkä mene vain hieman pidemmälle, vaan se on sitten musta valkokysymys. Eli jos teemme enemmän, niin sitten, sitten tämä koko ehdotus sitten purkautuu ja se ei mene läpi. Ja tämä on sitten minun ongelmani esittelijänä. I thought Mr. Gilgold was speaking. Luulin, että herra Kiikol puhui puolestaan herrastais. Kiitos, kiitos sinne herra Jill Evansille. Haluaisin mä kysyä, ilmeisesti on jo kompromissitarkistusluonnoksia olemassa, sillä kuulin teidän juuri lukevan tekstiä. Milloin annatte meille nämä kompromissitarkistukset? Huomenna aamulla vai tänä iltapäivänä? Eli ennen huomisaamua siis olisi nimittäin hyvä saada ne ennen huomisaamua, sillä kokoushan on yhdeksältä, jotta voimme valmistautua. Well, we, we haven't, we haven't been... Emme ole keskustelleet tästä vielä, mutta emme voisi huomenna hyödyllistä varjoesittelyjen kokousta pitää, jos teillä ei olisi varjoesittelijöinä näitä kompromissitarkistuksia, joten saatte ne ennen huomisaamua. Kiitos Bart varmasti. Herra Kiikon olisi tästä puheenvuorostasi ollut samaa mieltä. Kiitos kahdelle yhteisesittelylle. Tämä on vaikea aihe. Kiitos kaikille kollegoille. Näin voimme päättää tämän kokouksen. Kiitos kaikille.